Right, welcome back everybody. I hope you have had a good... Tervetuloa kaikki takaisin. Toivottavasti teidän lomanne on ollut hyvin. Minun täytyy pyytää anteeksi jo etukäteen, jos näette minun häviävän täältä aina välillä, koska minulla on vähän ongelmia selkäni kanssa. Siksi joudun nousemaan ylös ja parlamentti eh, ei ole vielä saanut tänne kunnollisia laitteita ja tuoleja, joten teidän nyt pitää kestää minun käyttäytymistäni. Niin. Ensimmäinen kohta esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen. Voidaanko tätä pitää hyväksyttynä? Kiitoksia. Sitten haluaisin myös huomauttaa tässä yhteydessä, että kohta kolme ja neljä kohti ainoa talous- ja rahaunionia, josta keskustelemme myös Mario Draghin kanssa, EKPn pääjohtajan kanssa ja myös keskustelemme Michel Barnierin kanssa Tämä tullaan pitämään suljetuin ovin. Syynä on se, että voimme sitten puhua asioista, joita ei vielä voida julkisesti keskustella. Tämä tarkoittaa, että lobbarien ja muiden täytyy poistua tämän asian käsittelyn ajaksi. Parlamentin ihmiset voivat itse pysyä täällä, siis MEPit, niin tästä valiokunnasta kuin muistakin valiokunnista, koska minä uskon, että jotkut haluavat osallistua. Ja sitten avustajat voivat myös pysyä salissa. Mutta kukaan, joka ei ole, e- parlamentin henkilökunta ei voi olla täällä silloin. Sitten me olemme, toimme taas julkisesti 15 yli kuudesta eteenpäin, kun oli Reenon paikalla siellä keskustelemisten muista seikoista, jotka liittyvät euroon ja näihin kysymyksiin. Muut ilmoitukseni tullaan esittämään puoli kuusi. Nyt sitten siirrytään esityslistan kohtaan kaksi, vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus. Ja annan puheenvuoron esittelijälle Silvi. Thank you Sharon, I'm sorry for you, but... Kiitoksia. Olen pahoillani sinun puolestani, mutta on hienoa olla täällä taas. Ei nyt hukata aikaa. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Heitä on paljon. Ja tässä vaiheessa haluaisin nyt kuulla kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Yhteistyö on alkanut hyvin varjoesittelyiden kanssa. He ovat esittäneet ryhmiensä kantoja. Ja sitten muilta osin on vielä tiettyjä keskeneräisiä asioita, esimerkiksi tämän vakausmekanismin kohtalo. Eli jos teille sopii, niin ehkä voisimme avata tämän keskustelun ja sitten keräisin vähän näitä eri kantoja ennen kuin jatkan puheenvuoroani. Kiitos. That's very quick. Uh... Sepä meni nopeasti. Herra Feo, olkaa hyvä. Muito obrigado. Sharon, queria também cumprimentar todos os colegas. Kiitos Sharon. Minäkin haluan tervehtiä kaikkia kollegoita näin ensimmäisenä, ensimmäisessä kokouksessamme kesäloman jälkeen. Mukava nähdä teitä. Tosiaan nyt keskustellaan muutosesityksistä ja varjoesittelijänä itse olen pyrkinyt tekemään sellaisia muutosesityksiä, jotka suuntautuvat kompromisseihin. Olen tässä todella pyrkinyt kompromisseihin. Ja olen tehnyt sellaisia muutosesityksiä, joista uskon, että voimme sopia tässä valiokunnassa ja muutenkin ihan yli puoluerajojen. Ensinnäkin tässä on muutosesityksiä, jotka liittyvät velkataakan kahden välisyyteen. No eihän tämä nyt tietenkään mikään ihmelääke ole tai mikään lyhyen aikavälin lääke. Ei näin myöskään kriisiä voida ratkaista. Mutta kyllä meidän täytyy tässä pitää silmällään keskipitkän aikavälin ratkaisuja. Kun katsotaan tulevaisuuteen ja pyritään, pyritään löytämään tulevaisuuden ratkaisuja, niin tarvitaan vahvempaa talousunionia ja sopimusten muuttamista niin, että voidaan toimia valtioiden velkaantumista vastaan ja saadaan aikaan tasapainoinen taloustilanne, tasapainoiset budjetit. On hyvin tärkeää, että tätä tietä kuljetaan niin, että saadaan aikaan budjettikuria Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa. Tähän tavoitteeseen olen pyrkinyt omien muutosehdotusteni esitysteni kautta pääsemään. Ja mitä tulee tähän aikatauluun, jota on ehdotettu, niin sitä tuen. Ja todella äh, näitä eri vaihtoehtoja tulee tarkastella keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Eihän tässä yksin oman ole tämä vastavuoroisuus ongelmana tai solidaarisuus ja erilaiset takuut. Uskon, että kyllä voidaan löytää ratkaisu, e, joka voi tyydyttää eri osapuolia. Pitkällä aikavälillä tietenkin puhutaan talous- ja rahaunionin valvontamekanismeista, Euroopan unionin talousarvio, eri jäsenvaltioiden talousarviot. Tämä ulottuvuus saattaa vaatia syväluotaaviakin sopimusmuutoksia. Nämä ovat niitä asioita, joita halusin tuoda keskusteluun esiin ja luonnollisesti olen käytettävissänne, jos haluatte syventää tätä keskustelua niin entisestään. Kiitos. Okay, um, I can't see. Kiitoksia. En nyt näe täällä Edwardia. Onko joku muu SD-ryhmästä paikalla? Ei. Sitten herra Epping. Ei myöskään paikalla. Philip. Thank you, Sharon. Kiitoksia, Sharon. Toivottavasti parannet nopeasti. Tuota myös kaikki tänne tervetulleeksi takaisin Brysseliin, mutta puhunkin tässä ranskaa, koska esittelijä on ranskankielinen ja puhuitkin ranskaa. Jo aikaisemmin olen sanonut, että hänen tekemänsä työ on tällainen tasapainoitustehtävä, hiukan hankala toteuttaa. Ja heti sanoisinkin alkuun, Jorkon kommentista velan yhteisvastuullisesta. Se ei ole mikään yleisperustus, vaan keskiaikavälin resepti tavallaan. Olen samaa mieltä Jorkon kanssa siitä, että itse asiassa velan yhteisvastuullistaminen on vain yksi väline eri välinen joukossa, mutta se on kuitenkin välttämätön väline. Ja toiseksi olen samalta siitä, että tämä on keskiaikavälin väline, mutta tietysti kaikki riippuu, miten tämä keskiaikaväli määritellään. Jos puhutaan äh, lyhyestä aikaa, se on kolme kuukautta yksityisellä sektorilla tällainen ohjausjakso. Jos keskiaikaväli on sitten vuosi, 12 kuukautta, niin se sopii kyllä minulle. Jos keskiaikaväli on 12 vuotta, niin siinä kyllä syntyy ongelmia, koska jos kuvitellaan, että tullaan ratkaisemaan kriisi, tämä yhteinen kriisi, rahoitusjärjestelmässämme ja julkisen julkistalouden kriisi Euroopassa ilman tätä välinettä. Siis ensin ratkaistaan kriisi ja sen jälkeen katsotaan yhteisvastuullistaanko velka. Tämä on minusta pelkkää harhakuvitelmaa, joten ne, jotka sanovat, että hyvä, poliittista integraatiota harjoitetaan, ja sitten saadaan myös ensin pankkiunion ja katsotaan jälkikäteen, ruvetaanko yhteisvastuullistamaan velkaa niin edelleen. Ja toista sanotaan, että ei, ei, ensin velkaunioni, ja sitten jatkossa nähdään, minkälainen pankki tai unioni syntyy. Molemmat ovat näistä väärässä mielestäni. Niin pitää ryhtyä kaikki näihin toimiin yhdessä ja ikävä kyllä, ikävä kyllä, me emme voi, meillä ole varaa tätä vielä funderata kymmentä vuotta, joten kanta, jonka me nyt otamme, on pikemminkin se, että periaatteessa kyllä näin meidän pitää tehdä, ja usein tässä viittaan ydinvoimasta luopumiseen, vaikkakin tiedetään, että tämä on prosessi, johon menee paljon aikaa, niin silloin tästä pitää päättää jo nyt, pitää tehdä päätös siis nyt, ja alkaa toteuttaa sitä. Ja itse asiassa ei voida yhteisvastuullistaa velkaa ilman ja valtion velkojen yhteisöllistämistä. Ilman verotusoikeutta ei voida sitoutua rahoituksellisesti henkilöistä ja asioista, joista itse on demokratisessa vastuussa. Tämä on ensimmäinen kohta. Kyseessä, siis tämä ei ole pelkkää akateemista keskustelua, vaan tämä pitää olla operatiivisessa keskustelussa. Tämä demokratinen puoli asiassa ei voida toteuttaa tällä hetkellä, siis puhun edelleen velan yhteisvastuullisesta, että on kunnollista valvontaa samaan aikaan. Siis tässä jaetaan suvereniteettia, jotkut puhuvat sen, sitä luopumista, minä taas sanon, että me voimme voittaa kollektiivisella tavalla suverenisuutta. Nyt pitää toimia tässä nyt, tätä ei voida enää lykätä, näiden kahden asian pitää kulkea käsikädessä, ja tämähän tarkoittaa sitä, että kollektiivisesti yksilöllisesti kaikki hallitsevat hallitukset jäsenvaltioissa EU-ssa ei voi sataprosenttisesti määrätä, mitkä sen tulot ja menot ovat. Tämä on kollektiivinen etukysymys, eikä vain yksittäinen valtiollinen kysymys. Ja kolmas elementti tietysti on se, että uskalla, uskaltaudutaanko tällaiselle hallituksen tielle. Silvi, mehän emme voi mitään Silviana mitään läksyä yhteisöllistämisestä. Ja tässä puhutaan tässä toisessa kohdassa. Tämä on olennainen kohta, jos halutaan taata todellinen demokratinen valvonta. Siis meidän ihanteenamme ei ole eurooppalainen komissaari talous- ja raha-asioissa, joka yksin toimisi ilman mitään valvontaa. Ja jotta joka korvaa tavallaan kansalliset parlamentit ja hallitukset, vaan kyseessä on todellakin henkilö, Euroopan komissio, joka on vastuullinen ja silläkin on oma nahkansa pelissä, jos erehtyy politiikan, politiikassaan. Sitten tarkistuksissamme tulemme esittämään joukon yhteyksiä tämänhetkisen tilanteeseen, koska tietysti on vaikea tätä unohtaa. Olemme tällä hetkellä sitä mieltä, että komissio ei käytä tarpeeksi joustovaraa, jota sillä kuitenkin on, kun se hoitaa niin makrotaloudellista kuin budjettinvalvontaa jäsenvaltioissa ja liian usein komissio on liian tiukka ja kurinalainen ja toimii liian lyhyellä aikavälillä aivan erityisesti. Mitä komissio tekee säilyttääkseen investointikysymys, investointia taloudemme ekologisuuteen esimerkiksi. Meistä eurooppalainen ohjausjakso on osoittanut, että tämä ei ole täysin poissa olevakaan asia. Ei voida sanoa, että tämä, tämä täysin määrittelisi komission toiminnan. Sitten viimeinen seikka Jälleen olen samaa mieltä Jorkon kanssa, vaikkakin tänään päätetettäisiin ehkä nyt laajana sitä, mitä sinä itse sanoit, mutta vaikka tänään päätettäisiin, että halutaan yhteis- yhteisöstä velka ja jos halutaan toimia näin demokraattisesti tässä, niin se, siinä menee aikaa. Se on ihan normaalia demokratiassa meille. Ainoa vakava väline, joka käytössämme on, jotta voimme tavallaan ostaa tarvitsemamme aikaa, on toimia niin, että saamme tämän suuren basuukan ison EKPn mekanismin käyttöön, se Euroopan vakausmekanismi ja sitä edeltävä ERVV, sille pitäisi antaa kaikki keinot, joita ne tarvitsevat, jotta ne voivat vastata kriisiin. Ja me olemme aika samoja niistä, jotka sanovat, että täytyy erottaa nämä EKPn roolikysymykset. Täytyy toimia niin, että ERVV tekee tehtävän ja lunastaa velkaa ja EKP hoitaa rahapolitiikkaa, oikeastaan Puolan roolien jakoa, mutta selvästi tässä ei onnistuta ilman, että saadaan pankkilisenssi tai pankkilupa EVMlle. E Tästä on tietysti keskustellaan vielä ehdotuksia tulee sekä oikeistolta että vasemmistosta. vasemmistosta. Sarkosen aikanaan esitti ensimmäisen, nyt taas Monti korostaa tätä sen merkittävyyttä. Meille tämä on ollut tärkeä kysymys. Politiikassa on pankkilupa itse asiassa on ainoa keino meille kollektiivisesti Euroopassa voittaa aikaa, jota tarvitaan, että voidaan toteuttaa Euroopan pankkiunioni ja poliittinen unioni ja velkaunioni. Jos halutaan, että ei tuommoista tapahdu, niin jonakin päivänä pitää ja mahdollisimman pian vielä päättää, että myönnettäisiin tämä pankkilupa. Kiitoksia. Um, is there anybody from the GUE? Onko GUE-ryhmästä puhujia? Marisa Matias, joka on vastuuhenkilömme, ei ole vielä saapunut. Hän tulee tässä vähän myöhemmin iltapäivän mittaan. Eli minulla ei ole myöskään asiakirjoja, kun ei pysty sanomaan nyt yhtään mitään. Uh, thank you. Uh, on the... Kiitoksia. Tähän mennessä listallani on Wolf Klintz ja Liam. Onko vielä muita halukkaita? Markus. Astrid, pyysitkö sinä puheenvuoroa? Hetkinen, otan näitä nimiä vielä ylös. Ivo, on vielä muita. Wolf, ole hyvä. Varmaan kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että viimeisten kahden vuoden ajan jo olemme olleet hyvin vaikeassa tilanteessa, jonka ratkaisua varten emme voi perustaa empiirisiin aiempiin kokemuksiimme. Näin ollen ei olekaan yllättävää, että on kehitelty joukko ehdotuksia siitä, että miten tulisi edetä siniset eurojoukkolainat ja punaiset ja velanpurkurahasto. Ja nyt sitten tämä kuuluisa Basokka ja sitten Euroopan pankkiunioni ja niin edelleen. Itse koen nyt ongelman tämän asian suhteen ja myös parhaan kollegani Silvi Gularin asiakirjan suhteen on se, että kun me puhumme velanpurkurahastosta, jota itse asiassa itse kannatan, pidän sitä realistisena tavoitteeseen osuvana pyrkimyksenä, mutta samanaikaisesti kun tiedämme, että tämä velanpurkurahasto tarvittaisiin 85-30 vuodeksi, niin samaan aikaan pohdimme näitä muita obligaatioita, joita itse asiassa ei tarvittaisi. Emme me tarvitse sinisiä tai punaisia tai yhtään mitään muitakaan euroobligaatioita, jos meillä on velanpurkurahasto, koska minä ehdotan velanpurkurahastoa, joka olisi sataprosenttinen prosenttinen velanpurkurahasto. Ehdotuksessahan on ehdotettu 60 prosenttia velan yhteisvastuullistamiseksi, mutta jos meillä on tämän lisäksi näitä sinisiä ja punaisia joukkolainoja, niin sittenhän mennään 100 prosenttiin. Se ei ole mielestäni oikeudellisesti hyväksyttävää ja se on mielestäni väärin. Tarvitaan uudistuksia, jotka parantavat kilpailukykyä ja niin edelleen. Tähän ei kuitenkaan nyt pyritä, näitä pyrkimyksiä vaan vähennetään ja lähestulkoon unohdetaan. Siksi olenkin aika samalla linjalla Philip Lambertin kanssa tästä demokratiavajeesta, joka on sekin vielä lisäulottuvuus. Ei tässä yhdessä yössä varmaankaan asioita korjata, joten minä henkilökohtaisesti ehdotan, että tehdään nyt nämä asiat järjestyksessä yksi kerrallaan. Emme me voi tehdä kaikkea kerrallaan yhtä aikaa. Ensin velanpurkurahasto raiteilleen. Ja sitten kun ajatellaan, että se täydentää EVM ja ERVVtä ja mahdollisesti sitä, mitä Draghi meille tänään tulee ehdottaa, niin kyllä kai tämä nyt tulisi riittää ja jos se ei riitä, niin eivät nämä loputkaan sitten riitä, siniset ja punaiset ja niin edelleen. Eli me nyt heittäkö pöytään kaikkea kerralla, vaan keskittykäämme nyt asioihin jossakin järjestyksessä. Thank you, Liam. Kiitoksia, Liam. Merci, Sharon. Kiitoksia. Haluaisin nyt kiittää Silvitä siitä, että hän on käynyt tätä taistelua eurobondien puolesta. Sehän on keskeinen osa näitä ajatuksia, joita me monet haluaisimme tänään edistää. Ja halusin onnitella häntä tämän mietinnön hyvin sitä, että siinä ei ole paljon mitään aukkoja. No sitten kollegoiden kanssa, Skiklunan ja Beresin kanssa erityisesti olen tehnyt tarkistuksia, jotka liittyvät kolmeen alaan. Ensinnäkin laajuus tämän rahaston osalta. Meidän mielestämme Esimerkiksi Kreikan ja Portugalin, Irlannin tyyppiset maat tai muut, joihin ehkä kohdistuu keinottelua, niin onko siellä sitä rakennemuutoksia tai ei, niin kuitenkin näissä maissa on myöskin voitava pystyä hyödyntämään velanpurkurahastoa. Esimerkiksi Espanjahan oli hyvä oppilas EU-ssa vielä muutama vuosi sitten, ja ymmärrätte, että tällä hetkellä – jos Espanja tekisi tällaisen pyynnön, niin se ei saisi saada varoja käyttöönsä. Sitten on tarkistuksia, jotka liittyvät tähän velanpurkurahaston kestoon. 25 vuotta nyt tuli esille, mutta me olemme tehneet laskelmia. 25 vuotta on hyvin rajallinen aika, koska jos katsotaan vaikka Italiaa, niin silloin Italian pitäisi saada kolmen prosentin parannus budjettinsa vuositasolla – jotta se pääsisi näihin vaadittuihin kriteereihin sovitussa ajassa. Kaikista Montin uudistukset huolimatta tähän ei ole päästy, joten tämä on epärealistinen lukema ja meidän pitäisi katsoa sitä vähän uudelleen. Sitten mitä tulee näihin ehtoihin, meistä olisi hyvä, jos olisi makrotaloudellisia tavoitteita edistetty enemmän kuin näitä ikuisia budjetin tasapainolukuja. Muistuttaisin vielä, että tässä taika neljössä, kuten ekonomistit puhuvat, siinä ei ole mitään velkaa eikä alijäämää, siellä on kasvua, siellä on inflaatiota, siellä on ulkoista tasapainoa. Ja budjettipolitiikassa täytyy muistaa, että kyseessä on keino eikä mikään tavoite sinänsä. Kiitos. Ja vielen dank. Kiitos. Muutama pieni huomio. Ensinnäkin äh, olkaamme nyt realistisia ja ensimmäinen realiteetti on se, että kaikki mikä liittyy sopimusten muuttamiseen ei ole mahdollista. Ei ole toteuttamiskelpoista kuvitelkaa nyt 27-28 jäsenvaltiota lyö viisaat päänsä nopeasti yhteen ja nopeasti muuttaa sopimuksia. Ei tule onnistumaan. Ja sittenkö nämä kaikki hienot uudet välineet saadaan tuosta vaan käyttöön. Petätte itseänne, jos kuvittelette, että tämä on mahdollista. On hyvin erilaisia jäsenvaltioita. Tässä hyvin pian on erään perustajajäsenen parlamenttivaalit ja ne äänensävyt, mitä sieltä nyt on vaalikampanjasta kuulunut, kyllä osoittavat, että sopimuksia ei tulla varmaankaan muuttamaan. Mutta entäpä jos kunnioitettaisiin niitä jo olemassa olevia sopimuksia? Se ehkä voisi olla mahdollista. Ja tässä mielestäni sotketaan nyt hiukan syy- ja seuraussuhteet. Syy, että jotkut maat ovat velkaantuneet liiallisesti liittyy siihen, että historiallisesti näissä maissa oli erittäin alhainen korkotaso. Ja tämähän voitaisiin kai saneerata niin, että että velkojen yhteisvastuullistamisen kautta saisivat jälleen alhaisen korkotason. Mutta eihän tämä ole mikään ratkaisu, koska alhainen korkotaso ylipäätään on johtanut ylimääräiseen tuhlaamiseen. Tämähän voidaan nähdä aivan selvästi monissa jäsenvaltioissa. Eli ei tämä ole mikään lääke, onpa se sitten velanpurkurahasto tai pankki pankkilupa tai mistä kaikesta täällä nyt on keskusteltukin. Ei, tämä on pikemminkin äh, huume tai korvaushuume, joka antaa äh, tälle narkomaanille jatkossakin mahdollisuuden äh, pitää äh, tätä väärinkäyttöä yllä. Ei, vaan tässä tarvitaan nyt pikemminkin vierottamista tällaisista huumeista, koska nämä ehdotetut asiat, jos vastuu anonymisoidaan, niin tämä johtaa siihen, että kaikki velat yhteisvastuullistetaan ja sitten joku anonyymi eurooppalainen taho kantaa vastuun ja maksaa viulut. Tällainen politiikka on vaarallista, aivan liian seikkailuhenkistä ja tulisi johtamaan viime kädessä sitten siihen, mistä Äh, todella jo perustaja isät halusivat pois. Meillä on hyvin merkittävä vastuu. Meillä on äh, hieno eurooppalainen äh, Euroopan yhdentymiskehys. Meidän ei tule sitä vaarantaa rahapoliittisin ja talouspoliittisin toimin. Mitä tulee komission asiakirjaan ja siihen, sen kolmen vaihtoehtoon olen erittäin pidättyväinen. Ja se, mitä esittelijä tässä kuvailu, olen erittäin pidättyväinen hänen ehdotuksiensa suhteen. Olen tehnyt koko joukon tarkistuksia, missä tämä myös teen selväksi. Ja minä en todellakaan äh, tule luopumaan kannastani, tulen sitä mainostamaan täällä kovasti. Thank you. Astrid. Kiitos, Astrid. Kiitos puheenjohtaja. Kun käytin osan lomastani, lomastani siihen, että analysoin näitä 362 tarkistusta, joita Silvi Gullarin luonnokseen on tehty, niin siinä yhteydessä huomasin selvästi, kuinka vaikeassa tilanteessa esittelijämme on, ja niin mekin, jotta saataisiin kohtuullinen sopimus aikaan näistä suurista näkemyseroista, joita tässä valiokunnassa on. Minusta on olennaista, koska meidän hän täytyy pyrkiä saamaan aikaan suurempaa solidaarisuutta minun mielestäni, niin on olennaisen tärkeää, että meidän samalla pitää kulkea kohti suurempaa kurinalaisuutta. Toinen ei toteudu ilman toista. Ja jos me haluamme, että me otetaan vakavissamme, kun edistämme tätä solidarisuusvälinettä, siis eurojoukkolainoja kriisin ratkaisussa, niin silloin meidän pitää korostaa myös kuria. Tässä mielestäni on edetty liian pienin askelin nämä tekstit, joita olemme aikaisemmin hyväksyneet koskien niin menetä kuin nykyisehdotuksen, niin tässä on vaarassa luoda niin kompleksinen järjestelmä, että sitä on ihan mahdoton seurata ja ymmärtää tapahtuu vain tällaista kansallisten talousarvioiden eksantevalvontaa, jota harjoitetaan yhteistoimielimissä. Ja tämä voi kyllä synnyttää valta, valta, jopa kulttuurivallankumouksen tavallaan koko euroalueella. Monet maat, oma maanikin enemmän kuin koskaan, on tällä linjalla. Mitä tulee keinoihin, kaikki on vielä auki ja jos antaa kaikki jos neuvostolla on kaikki valta käsissään, niin silloin syntyy uutta kaupankäyntiä, jota me emme enää halua. Tässä vastuullistettaisiin, jos vastuullistettaisiin vain sekin on monimutkainen hankala juttu erityisesti, koska minusta tuntuu, että tällä hetkellä sillä ei ole tarpeeksi leveät hartiat joten tästä pitää keskustella. Minulla ei ole mitään valmista ratkaisua, mutta yksi asia on kuitenkin varma. Jos parlamentti tiukasti toteaa, että vain tarvitaan eurobonda ilman, että asiaa käsitellään tarkemmin, niin silloin meitä ei kyllä varmasti tulla kuulemaan. Ja minun täytyy sanoa, että juuri tänään luin junassa matkustaessani lehdestä, että Espanjan pääministeri on tehnyt aika kiinnostavia ehdotuksia, kolme vaiheessa ehdotuksia mielestäni pitäisi tarkastella tätä asiaa ja ottaa se huomioon. Mielestäni tämä tuntuisi kohtuulliselta tavalla toimelta. Minä olen tehnyt vain yhden ainoan tarkistuksen. Siinä korostan aivan erityisesti sitä seikkaa, että kaikki ratkaiseva edistys kohti velan yhteisvastuullistamista tarvitsee ensikätistä valvontaa ja vahvistettaisiin vielä edelleen jäsenvaltioiden budjettipolitiikkoja. Ja tähän liittyy aivan erityisesti se, että toteutettaisiin veto-oikeus EU-ssa, joko tämä antaisiin EUlle tai komissiolle, kun budjettisuunnitelma jossakin maassa ei noudata sen sitoumukset. En tässä mennä varsin pitkälle, mutta korostan kuitenkin tätä ja pidän tästä kiinni, koska olen sitä mieltä, että me emme voi löytää yhteisymmärrystä, ellemme toteuta myös riittävää kuria yhdessä solidaarisuuden kanssa. Kiitos. Uh, Ivo eh, Dobrý den, dámy a pánové. Já tedy za konzervativce nejsem. Kiitoksia. Epping on varjoesittelijämme. Ja hän on nyt palaamassa republikaani puolekokouksesta Yhdysvalloista, eli siksi hän nyt ei vielä ole paikalla. Hän on laatinut useita tarkistuksia tähän mietintöön, mutta muutama nyt vähän yleisluotoisempi huomio kuitenkin. Mielestäni tämä on hyvin keskeinen keskustelu, ei pelkästään muodollisissa seikoissa, vaan myöskin kun ajatellaan ihan sisältöä. Kun ne taitaa näitä puheenvuoroja, joita on kuultu, niin meidän täytyy toimia nopeasti. Meidän täytyy nopeasti vastata tähän tilanteeseen ja mielestäni meidän pitää nyt miettiä, onko nopeus nyt kaikkein viisain vaihtoehto. Jos nyt puhutaan näistä eurobondeista, niin henkilökohtaisesti peruskysymys mielestäni on vähän yleisluontoisempi. Eli mihin näillä euroobligaatioilla vastataan? Vastataanko niihin lyhyen aikavälin ongelmiin vai sitten epätasapainoihin, joita sitten tulee vuosikymmenten jälkeen. Jos obligaatioilla vastataan näihin lyhy- lyhyen aikavälin ongelmiin, niin silloin se olisi käytettävissä oleva väline, ja joka saattaisi toimia tietyissä olosuhteissa. Mutta sitten kun ajatellaan näitä pitkän aikavälin ongelmia, niin tämä asenne, kun ajatellaan samantyyppistä kautta, niin voimme edetä nopeammin ainoastaan, mikäli yksittäiset jäsenvaltiot toteuttavat rakenneuudistuksia, koska muussa tapauksessa euroobligaatiot vauhdittaisivat moraalisia ja taloudellisia riskejä. No sitten toinen asia, ja tämä on myöskin Eppingin tarkistus. Nämä eurobondit missään tapauksessa eivät ole väline, jolla pystytään lisäämään eurooppalaista kilpailukykyä. Tämähän olisi valhe, jos todettaisiin näin. Ja kolmanneksi, ja nyt puhun sitten tämän ongelman taloudellisesta ulottuvuudesta, eli obligaatioilla pitäisi puuttua ongelmiin, taloudellisesti ja sosiaalisesti, jotka ovat periaatteessa heterogeenisia. Tämä alue ei ole mitenkään homogeeninen sosiaalisesti tai taloudellisesti, ja tästä syystä nämä vaikutukset olisivat pikemminkin haitallisia kuin hyödyllisiä. Eli tässä nyt vähän minun omia mietteitäni. Ja minua nyt vähän pelottaa se, että näiden bondien käyttöönotto – johtaisi perusopimusten muutokseen ja se on erittäin hankalaa tietyissä jäsenvaltioissa. Jos ajatellaan nyt vaikka Ranskan, Alankomaiden kansanäänestystä Euroopan perustuslaista, jos me menemme nyt liian pitkälle ja jos emme ole riittävän huolellisia, niin uskon, että silloin nämä välineet saattavat uhata Euroopan integraatiota, ja niistä saattaa siis koitua paljon haittaa eurooppalaiselle yhteistyölle tulevaisuudessa. Kiitos. And the last speaker on my... Kiitoksia. Ja sitten vielä Giegold ja sen jälkeen esittelijä. Muistuttaisin vielä, että meidän täytyisi saada tämä nyt 25 yli mennessä päätökseen tämä keskustelu, jotta voimme sitten jatkaa kokousta suljetun ovin kun Draghi on paikalla. Sven, ole hyvä. Kiitos aivan ensinnäkin. Kiitokset esittelijälle tästä hyvästä lausunnosta. Joitain huomioita siihen liittyen. Ensinnäkin tämä eri maiden velkataakkakysymys ja korkotaakkakysymys on ihan todellinen ongelma. Ja vaikka jotkut edelleen pyrkivät tämän kiistämään, niin velan yhteisvastuullistaminen tapahtuu jo tässä ja nyt. Se on tapahtunut jo tämän kriisin alusta. EKP b tase on kasvanut 2,6, eli ne, jotka sanovat, että yhteisvastuullistaminen ei ole sopimuksessa ei ymmärrä, mistä puhutaan, koska pointti on se, että Euroopan keskuspankki on jo nyt ilman demokraattista valvontaa lähtenyt yhteisvastuullistamaan velkaa. Tällä hetkellä Euroopan rahajärjestelmään pumpataan yhä enemmän rahaa ilman demokraattista valvontaa. Tätä me emme halua. Me haluamme riippumattoman keskuspankin. Se on rahapolitiikan, ei finanssipolitiikan toimija. Tämä sotkee nyt asioita, hämärtää asioita ja tämä on yhä isompi merkittävämpi demokraattinen ongelma ja siksi on aivan oikein, että esittelijä kysyy, että mitä todellisia välineitä tarvitaan ja aitoja välineitä tarvitaan. Olen samaa mieltä Ferberin kanssa siitä, että, että meillä on sopimukset ja niitä täytyy kunnioittaa ja että ei sopimuksia voi tuosta vaan muuttaa kohtaa ja että velanpurkurahasto, jos se tehdään oikealla tavalla, voidaan tehdä sopimusten puitteissa. Voidaan toteuttaa sopimusten puitteissa, koska, ja tätähän äh, saksalainen talousasiantuntijoiden ryhmä on ehdottanut, äh, tässä täytyisi antaa kaikkiin järjestelmän mukaan tuleviin, äh, tuleville maille joku takuu. Ja kyllä, olen Wolf Blintzin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tämä on tämän hetken kaikkein tärkein kysymys ja se tarvitsee poliittista tukea. Se, että vain sanotaan ei näille toimille, johtaa siihen, että EKP voi jatkaa toimiaan ilman demokraattista valvontaa. Ja Euroopan poliitikkojen on nyt tehtävä tämä työ, eikä jätettävä sitä keskuspankin kontolle. Olen erittäin yllättynyt siitä, että hyvin usein samat ihmiset, jotka vastustivat eurobondeja ja velanpurkurahastoa, ovat nyt ensimmäisiä kritisoidessaan EKPtä kotimaissaan. Ja tämä on todellinen ongelma joka johtaa myös mm, EKPn poliittisen tuen vähenemiseen, ja tämän emme saisi antaa tapahtua. Ja lopuksi vielä Wolf Klintzille pitkällä aikavälillä eurobondeista on aivan oikein kyllä jättää se esityslistalle pitkällä aikavälillä. Kyllähän Euroopalle olisi parempi, jos sillä olisi integroidut toimivat velkakirjamarkkinat, mutta olen samaa mieltä kanssasi siitä, että lyhyellä aikavälillä eurobondit eivät ole ratkaisu. Ja kaikkiin välineisiin tarvitaan tiukat ehdot, koska muuten voi syntyä tällaista, tällaisia moraalisia ongelmia. Ja Tällä hetkellä EKP jätetään aivan yksin ulos sateeseen. Näin ei pitäisi olla ja meidän pitäisi myös keskusteluissa olla hiukan rehellisempiä kuin mitä tällä hetkellä Euroopassa olemme. Kiitos. Sylvie. Kiitos sitten Silvi. Kiitoksia. Yritän nyt puhua nopeasti ja vastata näihin kysymyksiin. Ensin Wolfille. Tämä on oma mietintö. Ja olen tehnyt tätä varjoesittelijöiden kanssa. Ja olemme esittäneet tässä erilaisia vaihtoehtoja. No kaikkea nyt ei voida tehdä samaan aikaan, ei tietenkään. Mutta halusimme täällä nyt julkisesti ja demokraattisesti keskustella hyvistä ja huonoista puolista eri vaihtoehdoissa. No sitten toinen asia, joka on tärkeää, josta Lambert puhui, mutta myöskin Ferberille. Mietinnössä on puhuttu tiesuunnitelmasta, tiekartasta, koska henkilökohtaisesti olen täysin vakuuttunut siitä, ettei pidä tehdä asioita, jotka ovat sopimusten vastaisia sillä varjolla, että nyt olemme kiireellisessä tilanteessa. Ja jos lukee yksityiskohtaisesti mietinnön, niin uskon, että kun ajatellaan keskusteluita tietyissä maissa käydään, niin siinä on otettu täysimittaisesti huomioon ne oikeudelliset näkökulmat, joita tässä on otettu esille. No Sven on myös oikeassa, kun hän sanoi, että meidän ei pidä jatkaa keskustelua, joka on pelkkää silmän lumetta. Meillä on perussopimus, kaikki haluamme noudattaa sitä, mutta jos me emme tee mitään, jos me emme nyt tee poliittisia päätöksiä, niin pikkuhiljaa perussopimuksista tulee asioita, enää ole samaa merkitystä. Ja kun ajatellaan keskuspankin Target 2-järjestelmää, niin meidän täytyy kuitenkin uskaltaa puhua niistä. Eivät sopimukset ole koskemattomia, ja meidän täytyy miettiä näitä kysymyksiä hyvin syvällisesti. Ja todellisuus ei nyt ole se, että tämä on ongelma, vaan todellisuus on se, että kun lukee lehtiä, niin tietyissä maissa ollaan huolissaan euroalueen pitkän aikavälin vakaudesta. Meidän pitää kaikkien tietää, että nyt ratkaisu on löydettävä. Ei voida sanoa, että todellisuuden vuoksi emme tee mitään korkotasolle. Me olemme jo nähneet, mikä on todellisuus. No sitten Lullingille. Ei tämä ole mikään solidaarisuusväline, mitä minä olen ehdottanut. Päinvastoin, millä tavalla voisimme järkevästi saada aikaan budjettikuria sillä tavalla, ettei sitten olisi erityyppistä solidaarisuutta kuin kuviteltiin. Nythän meillä ei ole kaikkia välineitä käytössä, jotta saisimme aikaan budjettikuria. Ja olen taistellut tästä myöskin Ranskan hallituksen kanssa aikana, jotta budjettikuria saataisiin vahvistettua. Eli ei pidä nyt valita sen välillä, onko kurja vai ei, vaan se, miten kurja voidaan toteuttaa älykkäästi sillä tavalla, että voimme auttaa jäsenvaltioita, jotka ovat nyt hiukan loukossa, eli miten ne selviävät tästä tilanteesta, mutta kuitenkin pidetään kiinni budjettikurista. Sitten tämä budjetin etukäteistarkistus. No varmasti tämä pikkuhiljaa toteutuu jo Sixpackin kautta. Meillä on eurooppalainen ohjausjakso, kansalliset uudistusohjelmat, kaikki mitä tiedot, joita jäsenvaltioiden täytyy toimittaa komissiolle – Eli nyt ei ole ihan puhtaasti enää kyse itsenäisistä kansalaisvaltioiden budjetista. Ja sitten lopuksi vielä, no katsomme sitten yksityiskohtaisesti kaikkia tarkistuksia varjoesittelyiden kanssa. Siellä on hyviä tarkistuksia. Tämä on nyt oma mietintö ja emme nyt tee mitään lopullisia päätöksiä, mutta voimme kuitenkin havaita mahdollisia ratkaisuja. Ja sitten myöskin esiin on tullut uusia ideoita. Ja viime viikolla esimerkiksi Solle 24 tuntia lehdessä puhuttiin siitä, että voitaisiin antaa takeita, vähän niin kuin tässä velanpulkurahastossa sillä tavalla, että meillä olisi yhteisvastuuta eikä se koskisi vain joitain maita, vaan pitää miettiä teknisiä ratkaisuja, jotta tähän ratkaisuun päästään. Täällä meidän kaikkien pitää nyt tehdä vakavasti työtä. Ei niin, että kaikki puhuvat vain omalle äänestäjäkunnalleen ja sanoa, että välitän sen viestin, jota he odottavat. Oli sitten se, että rauhoitetaan siitä, että täytyy noudattaa näitä sääntöjä, joita kukaan ei ole noudattanut, tai sitten että sanotaan, että nyt ei tarvitse ponnistella, se ei pidä paikkaansa, kaikkien pitää nyt ponnistella tässä tilanteessa. Ja mielestäni olisi hyvä, jos voisin saada tarkistuksia, jotka ovat rakentavassa hengessä tehtyjä. Ja meidän ei nyt pidä ajatella sitä, täytyy muistaa, että euroalueen vakaus koskee meitä kaikkia ja meidät kaikki on valittu tänne edistämään Euroopan ja euroalueen etuja. Kiitos. Yep. Okay, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Nyt sitten tästä loppuaikataulusta. Nimittäin me äänestämme 19. syyskuuta. Toivottavasti sitten saadaan asia lokakuussa ja täysistuntoon paljon työtä tietysti täytyy vielä pystyä tekemään tarkistusten kohdalla ennen tätä ajanjaksoa. Kiitän kaikkia, että puhutte näin lyhykäisesti. Nyt sitten ne, jotka joilla ei ole oikeutta olla mukana tässä osuudessa suljetuin ovin. Pyydän heitä poistumaan. Me siis pidämme keskustelun suljetuin ovin Mario Drakin kanssa ja Michel Barnier kanssa. Sitten me äh, julkistamme ta- tai kokous taas julkinen äänestyksissä ja muissa kysymyksissä. Toistan, että tämä tilaisuus koskee vain parlamentin jäseniä, parlamentin henkilökuntaa, vain he voivat jäädä tänne lähetämme neuvoston, komission ulos, emme salli kansallisten parlamentin edustajia paikalle, emme salli lobbausjärjestöjen edustajia, emmekä lehdistöä. Jos huomaatte, täällä on joku muukalainen, niin kertokaa, ne kehitetään ulos. Syy, miksi en ole hyväksynyt joitakin ihmisiä, vaikka kuitenkin on varsin luotettavia, jotka silti pääse mukaan. Niin tämä johtuu siitä, että meillä on kuri menettelyitä, jos pa- parlam... Siis ei kuripito ei kuitenkaan voi koskea sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole parlamentin jäseniä tai henkilökuntaa. Joten tämän takia pyydämme teitä muita poistumaan. And I also have to remind you that there... Tämä myös muistuttaa siitä, että mitään ää, äänitystä tai valokuvasta ei saa tapahtua. Tästä tietysti ei pitäisi edes joutua muistuttamaan teitä, mutta ei valokuvia, ei saa äänittää keskusteluita. Voisin var- varmistakaa myös, että webstreaming on todellakin pois päältä.